Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Voimme aloittaa nyt kokouksemme. Ennen kuin menemme yhteistä valvontajärjestelmää koskevan kohtaan, toivotan tervetuloksi Daniel Nuin, mutta sitä on vielä ilmoitusasia. 24. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätökset asioista, joita tullaan käsittämään tuossa kokouksessa, delegoidut säädökset ja täytäntöönpano säädökset ovat tässä aiheena, mutta yksi asia puuttuu ilmoitusasioista, niin silloin täysi luettelo aiheista, joista tullaan keskustelemaan, on luottojen arviointi, vakavaruusdirektiivin yhteydessä CRD4-direktiivi, tekniset normiluonnokset rautatieliikennettä varten, tekniset standardit, jotka liittyvät ulkoisten luotto, luotteen arv, luottoluokituslaitosten toiminnan osalta. Nämä aiheet, joista tullaan keskustelemaan. Ja toisen tason tarkastelu on asiakaläheisesti nivoutuu siihen keskusteluun, jota tullaan käymään heti miten Daniel Nuin kanssa. Tänään kyseessä on julkinen kuulemistilaisuus, jossa hän tulee esittelemään talousvalikunnan ensimmäisen vuotuisen kertomuksensa, jonka EKP antaa vuoden 2014 toiminnan osalta. Ja etenkin kun on kyse yhteistä valvontamekanismista ja siitä koskevasta direktiivistä. Tämä on ensimmäinen vuosikertomus, joka käsittelee tätä asiaa. Te olette kaikki saaneet tämän vuosikertomuksen ja se kattaa kaikkein suurimmat virstaan pylväätä kuten hyvin tiedätte, mutta tämä asia kannattaa toistaa. 14. marraskuuta 2014 EKP ryhtyi täysimittaiseen valvontatehtäväänsä SSM perustamisen jälkeen. Tätä ennen oli vuoden verran valmisteltu tai intensiivisesti mukaan ottaen kaiken kattava arvioille tehty, joten pankkiunionin ensimmäinen pilari lop, vihdoinkin saatiin käyttöön. Ja tämä on erittäin tärkeä askel Euroopan unionin kannalta katsottuna. Tällä pystytään, pystytään meitä vaikuttamaan luottolaikusten terveyteen ja vakavaraisuuteen ja Euroopan rahoitusmarkkinajärjestelmän markkinajärjestelmän toimivuuteen, joten voin vain onnitella Danielia ja SSM yhteistä valvontamekanismia erinomaisesta työstä ja erinomaisista tuloksista, joita järjestelmän kautta nyt saadaan aikaan. Euroopalle on pystytty luomaan uusi yhdentymisen pilari pankkiunioni ja SSM, yhteenvalvontamekanismi. Tämä on minusta jo suuri menestys. Tämä antaa pankkiunionille yhden ainoan valvontamekanismin ja valvontapuolella on saatu lähentymistä aikaan verran haastava tehtävä. Ja jotakin seikkoja on vielä, joista olisimme keskustella teidän kanssanne. Ja nyt äh, haluaisin aluksi painottaa kahta seikkaa, jotka on nähdäkseni erittäin suuri haaste. Ensinnäkin yhtäältä se tosiasia, että pilari ykkösen osalta meillä on hyvin paljon esteitä ollut todellisen valvonta lähentymisen aikaansaamiseksi. Te olette tähän paneutuneet ja te olette olleet aivan oikeassa. Ja tämä tietystikin antaa vahvemman roolin pilari kakkosen toimille. Toisaalta pilari kakkosen toimet ovat jo määritelmänkin mukaan yksittäisiä toimia. Ja nämä saattavat aiheuttaa ongelmia, jotka liittyvät ennalta arvattavuuteen ja varmuuteen. Miksi sitten äh, suhtautua tähän valvontapuolen yhdentymiseen? Tässä tarvitaan tiettyjä arviointeja, harkintakykyä, mutta täysimittainen avoimuus on myöskin haastava ongelma. Tämä on yksi seikka ja toinen seikka on tietystikin se, kuinka saadaan aikaan parempi tasapaino yhtäältä, kun ajatellaan, että tarvitaan parempaa pankkien pääomattamista uudessa toimintaympäristössä, nyt kun meillä on pankkien pelastusjärjestelmä olemassa. Ja toisaalta, kuinka sitten voidaan estää eh, haitalliset prosykliset seuraamukset. Tämä saattaisi estää kasvua ja lopuksi vielä tämä saattaisi myöskin vaarantaa eh, rahoituspuolen toimijoiden suverensuudella. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä ja suuria haasteita teillä on vielä edessänne. Tämä on nähdäkseni, on nähdäkseni yksi kahdesta ongelmasta, joista olisimme keskustella teidän kanssanne, mutta tietystikin te tulette saamaan paljon kysymyksiäkin sarin puolelta. Mutta nyt vielä kerran kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Ja annan teille nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä, Daniel. Uh, äh, Mr. Chairman, honorable members of the parliament. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja, arvon parlamentaarikot. Kiitoksia, että saan tänään kertoa teille valvontatoimista ensimmäisen kertomuksemme. Tämä kertomuksemme on osa demokraattisen tilivelvollisuutemme puitteistoa, joka myötävaikuttaa tähän yhteisen valvontamekanismin syntymiseen ja muodostamiseen. Tämä mekanismihan on avainelementti, kun haluamme tukea lupaustamme toteuttaa <clears throat> kattavaa valvontaa, joka perustuu pankkijärjestelmän turvallisuuteen ja vakauteen Euroopan kansalaisten hyväksi. Sen vuoksi onkin suuri ilo ja kunnia saada tämä tilaisuus esitellä teille, Euroopan kansalaisten edustajille, kaikkein tärkeimmät elementit, jotka liittyvät tämän vuoden 2014 kertomukseen, ja haluan myös ottaa vastaan kysymyksiä teiltä. Tämähän antaa meille mahdollisuuden äh, ajatella äh, vakausmekanismin voimaantulon jälkeisiä kehityskulkuja sehän teetti meillä kovasti työtä. Samanaikaisesti, kun ajatellen, ajatellaan, että yhteinen valvontamekanismi on niin uusi, niin on hyvä keskustella myös niistä tavoitteista, joita meidän on hyvä tavoitella, kun menemme eteenpäin. Kun katsotaan tätä yhteisen valvontamekanismin ensimmäistä vuotta, niin voidaan todeta, että se perustettiin pankkiunionin yhdeksi peruskomponentiksi. Haluttiin varmistaa vahva ja laadukas valvonta standardisto, joita noudatettaisiin kautta Euroopan unionin. Euro, yhteisenä valvontamekanismina äh, se on omiaan tarjoamaan vakautta pankkijärjestelmälle mm, ja se äh, antaa myös pökköä kuluttajien luottamuksen pesään, kun halutaan, että he luottaisivat pankkiinstituutioihin. Ja tämä on ollut erittäin tärkeää kulmakivi, kun on haluttu vahvistaa euroalueen institutionaalista puitteistoa. Ensinnäkin ei varmaankaan tule yllätyksenä se, että yhteisen valvontamekanismin perustaminen oli erittäin vaativa tehtävä. Tämän tehtävän mitta oli aivan ennen kuulumaton ja se edellytti vas, laajaa valvonta standardien yhtenäistämistä ja me hyväksyimme yhteisen käsikirjan pankkivalvon taas silmällä pitäen. Toiseksi kaikkien valvojien ja kaiken valvonnan avain on sen henkilöstöpääoma. Tarvittiin paljon korkeasti koulutettua henkilöstöä. Onneksi saatoimme ö, ähm, turvautua kansallisten valvojien kokemukseen, jota jo oli. Rekrytointiprosessi kiinnosti kovasti erittäin pätevien ehdokkaiden kiinnostusta ja me saatoimmekin heistä valita parhaat päältä. Yhteinen valvontamekanismi on hyötynyt eri Euroopan maista tulevien pankkivalvojien kokemuksesta. Meillähän on myös uutta verta pankkirien, tarkastajien ja niin edespäin joukossa. Yhteinen valvontamekanismi edellytti myös käytännön infrastruktuuria, kaikkein parasta viimeistä huutoa olevaa IT-koneistoa, IT-järjestelmiä, jotka paransivat ja, ja nopeampaa päätöksentekoa, jotta nämä haasteet saatettiin ottaa vastaan niin olemassa olevat pankkivalvontajärjestelmät antoivat meille merkittävää tukea. Me olemme nyt olleet vastuussa pankkien valvomisesta viisi kuukautta välillisesti ja välittömästi. Institutionaalisesti ja organisaationaalisesti olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä. Tietenkin kokemus on paras opettaja, joten me jatkamme oppimista. Nyt haluaisin korostaa muutamia vuotuisen kertomuksemme pääelementtejä. Minun mielestäni kattavan arvioinnin menestyneisyys perustuu siihen, että ensinnäkin katsomme, minkä, minkälaisia ähm, etappeja olemme jo tähän saakka saavuttaneet. On erittäin tärkeää, että on toteutettu makrostressitesti. Tuhannet asiantuntijat ovat käyneet läpi yli 800 eri portfoliota, jotka sisältävät 190 000 lainanottajan tietoja, ja nämä tulokset johtivat sitten siihen, että yksilöiden 25 pankissa pääomavajetta. Se, että arviointi saatiin menestyksekkäästi päätökseen, oli oleellista sen kannalta, että yhteinen valvontamekanismi saatiin perustettua. Oli, ja sitä haluttiin parantaa. Ensinnäkin haluttiin parantaa avoimuutta niin, että että valvojat pääsisivät käsiksi suureen joukkoon dataa niin, että saamme enemmän tietoa niistä pankeista, joita valvomme. Toiseksi tähän liittyen kattava arviointi johti siihen, että taseet vahvistuivat ja kolmanneksi se antoi yhteiselle valvontamekanismille mahdollisuuden aloittaa valvonnan uskottavasti. On tärkeää, että pidämme sen, minkä lupaamme ja me olimme nyt valmiit tarjoamaan solideja lukuja yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen ja kansallisten valvojien kanssa. Me yksilöimme pääomavajeita stressitestin se, seurauksena, mutta sehän on vasta, tämä työ on vasta alussa. Ja nyt olemme siirtymässä korjaustoimien toteuttamiseen, niiden korjaustoimien, jotka olivat seurausta arvioinnin tuloksista. Yhteinen valvontatiimi tai tiimit pitävät huolen siitä, että pankit ottavat vaarin löydöksistämme ja johdonmukaisesti toteuttavat korjaavia toimia, jotka ovat seurausta tästä harjoitteesta. On myös tärkeää, että vajeisiin puutteisiin kiinnitetään huomiota. Erityisesti kun on todettu toiminnan heikkoutta, Äh, siihen on erittäin tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota. Pilot 2-pääomavaatimuksissa siihen ei ole vielä kiinnitetty huomiota. Me tarkastelemme myös niitä äh, vajeita, jotka saattavat aiheuttaa materiaalista riskiä. Nyt kertoisin teille valvontaprioriteeteistamme, joita olemme yksilöineet tämän ensimmäisen vuoden aikana, kun yhteinen valvontamekanismi on ollut toiminnassa. Ne perustuvat muun muassa meidän käsikirjaamme ja niissä otetaan huomioon kolme kaikkein tärkeintä seikkaa. Makrotaloudellinen tilanne, sääntelyympäristö, pääriskit pankkisektorille. Mitä tulee suoraan valvontaan, eli sadan 223 pankkiryhmän valvontaan, niin on kiinnitetty huomiota erityisesti bisnesmalleihin ja siihen, mitä, mitkä ovat tuottavuuden veturit. Ne ovat prioriteetti. Keskitymme myös pankkien riskitilanteeseen ja niiden hallinnointiin. Mitä tulee pääomaan riittävyyteen, arvioinnin lähtökohdat ovat Ensinnäkin valvonta- ja arviointiprosessi, se liittyy pilotti kakkoseen. Ja siinä vaiheessa me kerromme, ilmoitamme kaikille pankkeille kuinka paljon pääomaa sillä tulisi olla tulevina vuosina. Riskipainotteisen arvioinnin laskeminen on myös erittäin korkeassa asemassa ja me tulemme pikkuhiljaa tässä näitä sisäisiä malleja laatimaan. Kaikkein haavoittuvampien pankkien likviditeettitilanteen seuraaminen tulee olemaan myös prioriteettimme vuonna 2015. Niin ikään luottoriskeihin tulemme kiinnittämään huomiota, koska meidän valvontatiimimme tulevat juuri tällaiseen, tällaiseen kiinnittämään huomiota. Kyberriskit ovat nekin ö, tutkassamme. Mitä tulee epäsuoraan valvontaan, vähemmän merkittävien instituutioiden valvontaan, niin Ähm, yhteisen valvontamekanismin äh, on tarkoitus tehdä yhteistyötä kansallisten valvojien kanssa ähm, yhteisten standardien mukaisesti. Lähdemme siitä, että kun meillä on paikallista tietoa äh, ja yhteistä metodologiaa, onnistumme tässä. Me priorisoimme äh, sellaisia toimia, joiden avulla voidaan kiinnittää huomiota ähm, sellaisiin seikkoihin, jotka ovat systeemisesti re- relevantteja. Ja tavoitteena on kehittää parhaita ää, käytänteitä ää, kansallisten valvojien kesken ja pitää huoli siitä, että myös vähemmän merkittävien instituutioiden osalta tulokset ovat johdonmukaisia. Mitä tulee horisontaalisiin toimiimme, painopisteet vuodelle 2015 ovat seuraavat. Ensinnäkin haluamme vaalia äm, koko yhteisen valvontamekanismin valvontalähestymistapoja niiden parantamista. Haluamme varmistaa vankan informaation vaihdon ja tiedonvaihdon kansallisten valvojien kesken, pankkien kesken ja muiden viranomaisten kesken. Meillä on aina ollut selvää se, että valvontatoimien harmonisointi ei ole mahdollista ilman sääntely, sääntelyn harmonisointia, ja sen vuoksi me tarkastelemme kansallisia tila- käytänteitä, jotta voimme vähentää pirstaloituneisuutta. Äh, sääntelyn harmonisointi on myös avain, jos halutaan parantaa pääoman laatua ja pankkien maakapasiteettia äh, puuttua tappioihin. Haluaisin todeta, että tämän lisäksi myös meillä on myös teknisiä prioriteetteja. Me olemme jo hyväksyneet yhden prioriteetin, joka liittyy yhteisen valvontakulttuurin kehittämiseen. Haasteena on tietysti se, kuinka organisoimme ähm, yhteistyön kansallisten viranomaisten kanssa, kuinka saamme siitä luontevaa. On erittäin tärkeää, että muistetaan, että valvojat äh, rekrytoitiin nimenomaan hallintotaitojen ansiosta valvontataitojen lisäksi. Me järjestämme jatkuvasti kokouksia, joissa keskustelemme tehokkaista prosesseista ja meillä on myös verkostoa horisontaalisten toimien vahvistamiseksi. On erittäin tärkeää, että ne pätevät henkilöt, jotka tekevät yhteistyötä, että heillä on yhteinen eetos ja yhteiset tavoitteet. Johtopäätöksen omaisesti viittasin vielä tehtävän asetteluumme. Meidän tavoitteenamme on parantaa pankkia pankkivalvonnan laatua ja johdonmukaisuutta yhteisen valvontamekanismin avulla. Pankithan ovat tehneet rajat ylittävää yhteistyötä jo pitkään, mutta pankkivalvonta Euroopassa on ollut aika tilkkutäkkimäistä. Jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteemme, on tärkeää saada aikaan yhdenmukaisuutta ei ainoastaan valvontakäytäntöiden kesken, vaan myös pankkien, pankkisääntelyn suhteen. Kunkin jäsenvaltion sääntelyiden mon- eroavaisuudet ovat edelleenkin meille esteenä. Me tarvitsemme yhteisiä määritelmiä muun muassa pääomalle, erityisesti meidän täytyy vähentää kansallista, kansallisia eroavaisuuksia. Me tarvitsemme harmonisoidun sääntelyympäristön Eurooppaan, jotta voimme varmistaa pankkijärjestelmän turvalli, jotta voimme varmistaa sen turvallisuuden. Haluamme yhden ja yhtenäisen käsikirjan, sääntökirjan, joka on edellytys johdonmukaisuudelle, mutta me tarvitsemme tietenkin teidän apuanne, jotta kansallisesta, kansallisista eroavaisuuksista päästään eroon. Me emme voi nojautua epätasaiseen sääntelyympäristöön. Meille luottolaitoksille on ollut jo selvää, että meillä on tämä tavoite. Me olemme vasta olleet toiminnassa, tai yhteinen valvontamekanismi on ollut toiminnassa vasta viisi kuukautta, mutta me olemme jo osoittaneet määrätietoisuutemme valvonnan saralla. Me olemme antaneet muun muassa osakkeista suosituksia ja aiomme jatkaa valvontajärjestelmää niin, että peräänkuulutamme pankeilta vastauksia ongelmiin ja tutkimme näitä vastauksia me haluamme noudattaa vankkaa valvontaa, mutta ja kurinalaistakin sellaista, mutta haluamme olla myös reiluja, emmekä tietenkään halua noudattaa tällaista yhden koon valvontalähestymistapaa. Me haluamme varmistaa sen, että valvonta räätälöidään myös luottolaitosten er, omintakeisten erityispiirteiden mukaan. Ja meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeää, jos ajatellaan finanssipoliittista vakautta. Tehtävämme tulee olemaan erittäin haastava jatkossakin, erityisesti kun ajatellaan niitä vaikeuksia, joita on ilmennyt siirtymäkauden aikana – Sääntelyhän ei ole vielä kaikkialle sovellettavissa. Kaikkialla sovellettavissa. Tämä, meillähän meidän yhteinen valvontamekanismin direktiivimme, siis sitä ei vielä ö, sovelleta yhdenmukaisesti, eli sääntelypuitteisto ei ole vielä täysin harmonisoitu, mutta kun ajatellaan kuinka paljon me teemme työtä, kun me perustimme tämän yhteisen valvontamekanismin, niin olen täysin luottavainen sen suhteen, että olemme valmiit ja valmistautuneet tekemään laadukasta työtä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Sääntelyn harmonisointi on todellakin ennalta edellytys, ennalta edellytys lähentymiselle ja tämä on tietystikin tämän tärkeä pyrkimys, jossa parlamentti tukee teidän ponnisteluitanne. Nyt sitten puhujia salin puolelta ensimmäisen puhun Burkhard Paltz. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Nyi tästä alustuksesta. Haluaisin nyt kiittää teitä tästä ensimmäisestä vuodesta. Te olette tiiminne kanssa tehnyt todellakin erinomaista työtä ja varmasti voimme sanoa tämän heti tällaisen kuulemisen aluksi. Kuitenkin haluaisin keskittyä tänään nyt yhteen aiheeseen, joka minulle ja muutamille muille kollegoille on lähellä sydäntä. Eli suositus Euroopan keskuspankista liittyen osinkopolitiikkaan, eli osinkojen jakoon. Eli ymmärrän kyllä, että jos on pääomavajetta tai jos on rikottu näitä pääomavaatimuksia, niin silloin voidaan pitää kiinni tiukasta osinkopolitiikasta. Mutta sitten kuitenkin tämä päätös, jonka te teitte, sillä on hyvin laaja soveltamisala. Te puhutte tästä instituutio, instituutiosta ja viittaatte myöskin näihin kansallisiin valvojiin, joita voitaisiin käyttää näissä instituuteissa – mutta samanaikaisesti me tiedämme, että eri tavalla kohdellaan pankkeja, jotka ovat mukana yhteisessä valvontamekanismissa verrattuna sitten muihin pankkeihin. Eli kolme kysymystä. Ensinnäkin, millä tavalla yhteinen valvontamekanismi voi perustella tämän laajan soveltamisalan? Toiseksi, miten te ja miten yhteinen valvontamekanismi voi varmistaa, että suositukset ovat lainmukaisia ja että voidaan varmistaa oikeudenmukainen osinkojen jako. Ja sitten kolmanneksi tässä eri tavalla kohdellaan näitä yhteisen valvontamekanismin pankkeja ja muita pankkeja EU-ssa. Puutuin nyt tähän aiheeseen vain tänään, koska se on mielestäni erityisen tärkeää. Ja mielestäni parlamentinkin pitää käsitellä näitä asioita ja haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin osingoista. Suosituksenamme on itse asiassa se, että pitäisi käyttää lähinnä maalaisjärkeä. Pankit on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Yksi niistä on jo täysin nykyisten ja tulevien pääomavaatimusten alaisuudessa. CRD 4 on, pätee niihin täysimittaisesti vakavaraisuusdirektiivi. Siellä on suhteellisen vähän liikkumavaraa varatoinen kategoria, ovat lähinnä sellaisia pankkeja, jotka noudattavat nykyistä asetusta, mutta jotka eivät noudata tulevia asetuksia. CRD4 täysimittaista täytäntöönpanoa ei näihin sovelleta. Pankkeille on sanottu, että niillä on kolme vuotta aikaa täysimittaisesti pistää täytäntöön vaatimukset. Niiden täytyy varmistaa, että täysimittainen täytäntöönpano toteutetaan kolmasosa sitä vähintäänkin, koska ensi vuonna ei tulee olemaan helppo vuosi pankkien voitot ovat vaikka tilanteessa nyt järkevää kolmas osa työstä tehdä jo tänä vuonna. Pankkien kannalta katsottuna, joilla on pääoman vajetta, niihin kohdistuu kokonaisvaltainen arviointi. Niiden suhteen tilanne on vielä selvämpi. Asinkoja ei voi jakaa, vaan pankkien täytyy hoitaa pääoma vaje ensin kuntoon. Me katsomme, että tämä on todellakin järkevä lähestymistapa. Nämä periaatteet, jotka liittyvät suhteellisuuteen, on otettu huomioon. Erityisestikin otamme olemaan tänne suosituksia, jotka suoraan liittyvät pankkeihin, joita me suoraan valvomme, ja se on kyse merkittävistä rahoituslaitoksista, mutta mitä vähemmän merkittävien laitosten suhteen tilanne on, annamme kansalliseen valvontaviranomaiselle mahdollisuuden pistää näiden kohdalla täytäntöön suhteusperiaatteen valitessa säännöksiä riippuen kunkin maan pankkijärjestelmästä ja kansallisten sääntelystä. Tässä on liikkumaan varaa täytäntöönpanossa tällä saralla. Olemme saaneet myöskin suositusten yhteydessä, että silloin kun on kyse merkittävistä ja vähemmän merkittävistä rahoituslaitoksista, mikäli katsotaan, että meidän suosituksemme jollakin tavalla loukkaavat sosiaali- tai laillisia velvoitteita. Meille voidaan tulla selittämään näitä velvoitteita ja sitten yhdessä näiden kanssa pyrimme löytämään ratkaisun. Tämä on otettu jo huomioon se, minkä te mainitte, sosiaaliset ja juridiset ja oikeudelliset velvoitteet, vaatimukset. Mitä tulee eroon muun Euroopan suuntaan, en niin usko, että tämä ero on niin suuri, koska kaikki valvojat ennen mukaan minä entisessä työssäni ja suurin kollegoistani entisessä työssään olivat antamassa suosituksia osinkojen suhteen. Ne olivat hyvin samansuuntaisia suosituksia. Ne olivat vähemmän tunnettuja vain. Niistä ei huudeltu julkisuudessa, mutta nyt kuitenkin samanlaisia suosituksia. Tämä on suorastaan maalaisjärkeä. Järkevää, että ne olivat äh, samanlaisia kuin aiemmatkin suositukset. Peres. Peres. Madame, oui, euh, moi aussi. Niin minäkin haluaisin onnitella teitä ja kiittää siitä, mitä olette tehnyt tämän instituution johdossa vuoden ajan. Euroopan parlamentti on nyt hyvin edustettuna, kun ajatellaan, miten te toteutatte tehtävänne. Yksi kysymys, joka ei ihan liity siihen, mistä te vastaatte. Millä tavalla te näette mahdollisen kapasiteetin Euroopan keskuspankissa ja valvontamekanismissa? Eli millä tavalla siellä voidaan arvioida riskejä, joita pankit tekevät suhteessa niiden kokoon? Nythän käydään keskustelua siitä, että pankit eroteltaisiin niiden toimintojen mukaan, investointipankit tai sitten talletuspankit – ja on erilaisia suunnitelmia, joiden mukaan pankkivalvojan pitäisi puuttua tähän ja katsoa ja arvioida näitä riskejä, mutta koska kyse on pikemminkin markkinariskeistä, voitaisiin katsoa, että näitä toimia pitäisi paremmin arvioida markkinavalvoja elimissä. Eli tällaista keskustelua käydään, eli missä näitä riskejä voitaisiin parhaiten arvioida. Ja uskon, että olisi mielenkiintoista kuulla teidän kantanne tähän. Sur, cette affaire. No tässä rakenneuudistuskysymyksessä ja siinä, että erotellaan nämä klassiset ja trading-toiminnot pankeissa. Meidän täytyy tosiaan olla Euroopassa hyvin valppaina kun kyse on pankeista, jotka ovat lähellä näitä trading-toimintoja, mutta jotka auttavat yrityksiä, jotka saavat rahoitusta markkinoilta, ja sieltä löydetään sitten sopivia tuotteita, ja löydetään sekundäärimarkkinat näille tuotteille. Mehän tiedämme, että merkittävä osa taloudestamme kulkee pankkien kautta rahoituksen osalta noin 70-80 prosenttia. Eli tämä on täysin päinvastainen tilanne kuin anglosaksisissa maissa. Eli meidän täytyy suojata tätä osaa. Tämä on todellakin tärkeä kysymys, ja ehkä minunkin pitäisi, pitänyt aloittaa tästä, että on hyvin keskeistä, että meillä on vain yhdet säännöt Euroopassa, lähes kaikki maat voivat päättää omista säännöistään, ja se nyt ei tee valvonnasta helpompaa. Eli jos meillä on eurooppalaiset säännöt, niin sitten meidän pitää noudattaa tätä market makingia ja varmistaa, että asiat ovat edelleen mahdollisia yrityksille. No valvojana olisi parempi, että rajat merkitään hyvin selkeästi. En nyt haluaisi vastuuta tehdä tätä päätöstä, mutta olen samaa mieltä EKPn kanssa, jossa on sanottu, että valvojalla pitää olla liikkumavaraa, minkään ei pidä olla täysin automaattista, olivat käytetyt kriteerit sitten mitkä hyvänsä. Katson kuitenkin, että talouden rahoituksen kannalta on parempi, että meillä on vakaat pankit ja että valvojilla on mahdollisuus päättää lähes tapauskohtaisesti suurista periaatteista, jotka on määritelty etukäteen, mutta joustavuutta pitää kuitenkin olla, kun näitä sääntöjä sovelletaan. Se nyt ei tee elämästämme helpompaa. Nämä ovat aina vaikeita päätöksiä ja meitä saatetaan arvostella, että teemme liikaa tai liian vähän, liian myöhään, liian varhain. Mutta ikävä kyllä, meillä ei oikeastaan ole valinnanvaraa ja me olemme valmiita kantamaan tämän vastuun. Thank you. Bert. Kiitoksia. Bernd Lykke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Ruvan Yi siitä, että olette täällä tänään. Minulla olisi kysymys, joka liittyy Kreikan pankkien rahoittamiseen ja pankkivalvontaan. Kreikan pankit ovat tietääkseni saaneet luottoja yhteensä 70 miljardin euron verran. Ja nämä luotot pyrkivät pitämään Euro- Kreikan pankkijärjestelmän elossa. kreikkian valtio on tietystikin tässä suuri kysymysmerkki. Lehdistössä on luettu, että on voitu lukea, että SSM on antanut Kreikan pankilatokselle hankkeita eron Kreikan valtion velkakirjalainoista, taikka hankkeita näistä velkakirjoista lainaan. Tämän SSMn suositus erään Weitman liittopankin, Saksan liittovaltion pankin, keskuspankin puheenjohtaja on tämän julkistanut, jotta tätä nettoriskialtistusta voidaan vähentää. EKPn neuvosto on ollut pankkivalvojan näkemyksen kanssa ristiriitaisella kannalla. SSM on sitten ottanut tämän vuoksi suositukset takaisin. Kysyisin, pitääkö tämä paikkaansa, mitä lehdistä sain lukea? Ja lisäkysymys. Eikö tässä ole suuri eturistiriita kyseessä? Yhtäältä teillä on pankkivalvonta tehtävänne, ja teidän tehtävänne on varmistaa, että Kreikan pankkijärjestelmä pysyy maksukykyisenä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valtion velkakirjalainoista pitäisi päästä vaisuuksen mukaan eroon. Ja sitten EKPllä on intressinä se, että Kreikan valtion maksukykyisyys päätään. Ja EKPn etujen mukaista olisi, että joko vilkakarjalla lainoin Kreikassa ennenkin ostetaan tai ainakaan pankit eivät niitä myy. Ja kysynkin, miten uskottavana te oikeastaan pidätte SSMn puheenjohtajaa, kun tarkastelee, mitä soituksia Kreikan pankkijärjestelmän osalta annettiin. Ja sitten Kreikan valtion maksukyky on keskipitkällä aikavälillä vähintäänkin riippuvainen teidänkin suosituksistanne. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että Kreikan pankkisektori on nyt paljon paremmassa vakavaraustilanteessa kuin aiempina vuosina. Kiitos sen uudelleen kapitalisoinnin, joka liittyi Kreikan ohjelmaan, on liittynyt siihen kahden vuoden aikana ja edistystä on saanut pankkien, saatu aikaan pankkien saneerauksessa – Tämähän ilmeni myös kattavan arvioinnin myötä. Kreikan pankkien tulokset olivat kohtuullisen hyvät. Ja kun puutteita oli, niin niihin puututtiin. Tietysti tämä edistys on joutunut varjoon, koska Kreikassa on poliittista epävarmuutta – maantilan tämänhetkisen tilanteen vuoksi ja siksi on tärkeää, että löydetään nopeita ratkaisuja, jotta voidaan vähentää tämänhetkistä epävarmuutta, jotta sitä päästään eroon. Lisäisin tähän vielä, että eihän tämä ensimmäinen kerta ole, kun kreikkalaiset pankit ovat paineen alla, on näin tapahtunut aiemminkin eivät ne kuitenkaan ole koskaan olleet näin hyvässä asemassa äh, vastata haasteisiin, kiitos tämän rekkakapitalisaation. Toiseksi me pyydämme, va- me olemme valvojia, joten me valvomme hyvin tarkkaan Kreikan pankkien tilannetta. Me jatkuvasti raportti, pidämme kokouksia, video, puhelinkonferensseja vakavaraisuuteen liittyen muun muassa erityisesti alussa, kun ongelmia oli enemmänkin. Ja me valvomme pankkien vakavaraisuutta, maksukykyisyyttä. Teemme sen, mikä meidän täytyy tehdä valvojina, jotta voimme auttaa pankkeja Äh, suojelemaan maksukykyisyyttä ja likviditeettiä, sen perusteella, mitä se, mitä sanoitte lukeneen lehdistä, ei pidä paikkaansa. Näyttää ihan kivalta tarinalta, mutta se ei pidä paikkaansa. Ei todellakaan ole täsmällistä tietoa. Meillä ei todellakaan ole minkäänlaisia esteitä valvontatyössämme tällä, tälläkään hetkellä. Thank you. Kiitoksia. Michael Toira seuraavana. Ja, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja Juan Jui, kiitoksia tästä alustuksesta ja valmiudesta keskustella kanssamme. Meillähän on jo lakeja ja meillä on oikeudelliset puitteet, joissa otetaan huomioon eurooppalaisten pankkien monimuotoisuus ja meillä on erilaisia tulkintoja laista. Ja eikö olisi hyvä, että meillä olisi tiettyjä suuria rakenteita pankkimarkkinoilla. Ja nythän keskustellaan siitä, onko pankkivalvonta valmis käsittelemään kaikkia tietoja, jotka liittyvät sääntelyn kustannuksiin. Ja yksittäisille pankeille, esimerkiksi pienille pankeille, tämä on vähän ongelmallista. Eli kysyisin, näettekö te tämän myöskin ongelmana ja oletteko valmis EKPn eli yhteisen valvontamekanismin puolesta huolehtia siitä, että pankkivalvonta ei johda rakennemuutoksiin. Ja sitten vielä konkreettinen kysymys. Onko totta, että Euroopan keskuspankki jos luotto on 25 000, niin sitten kysytään ikä, nimi, sivilisääty ja uskonto. Eli mihin EKP tarvitsee näitä tietoja? Tästä puuttuu enää seksuaalinen suuntautuminen. Ja ehkä on sitten vielä muitakin kysymyksiä, joita tulee esille. Eli tietosuojan kannalta, jos tällaisia kysymyksiä esitetään, niin se on kyllä erittäin ongelmallista. Tällä ei ole mitään oikeusperustaa. Ja halusin tässä vaiheessa esittää teille tämän kysymyksen, koska mielestäni on aika merkillistä, että kysytään uskontoa tai sivilisäätyä kaikilta, joilla on 25 000 tällä tilillä, mutta toivottavasti tämä ei pidä paikkaansa. Well, regarding the... Mitä tulee mukaiseen raportointiin, jota vaadimme pankeilta, tietystikin tiedämme, tästä koetua kustannuksia, siksi meidän täytyy olla kohtuullisia ja kunnioittaa suhteellisperiaatetta. Tilanne nyt on sellainen, että tilanne eri maissa on hyvinkin erilainen ssm osalta. Jotkut edellyttävät enemmän, jotkut vähemmän työtä. Joidenkin pankkien kohdalla tilanne ei ole muuttunut. Työtä ei ole enemmän, raportointi ei ole enemmän, enempää kuin aiemminkaan. Silloin kun pankit olivat vielä pieniä, tai ovat vielä pieniä, saattaa olla, että mitään veluta ei tule. Tai sitten tulee vain vähän lisää työtä. Jotkut pitävät tätä vähäistäkin lisätyötä suurena ongelmana. Me katsomme kuitenkin, että toimii tässä kohtuudella. Y- yksi ohje nuora on tässä pankkivalvontaviranomaisen ohjeistus, joka liittyy raportointisääntöihin. Me noudatamme EBAN sääntöjä, pankkivalvontaviranomaisen sääntöjä. EBA on tehnyt hyvin paljon työtä harmonisoidakseen sääntelyyn liittyvää raportointivelvollisuutta. Näitä ohjenuoria me noudatamme käytännössä. Olen teidän kanssa samaa mieltä siitä, että valvojan tehtävänä ei ole muuttaa pankkijärjestelmän rakenteita – emmekä tähän edes pyri. En usko, että kustannukset, jotka koituvat raportoinnista, saattaisi, saattaisi johtaa tällaisiin tilanteisiin. Te mainitsitte joitakin tapauksia, joissa me olemme esittäneet vaatimuksiamme. Minua yllättäisi suuresti, mikäli tämä pitäisi paikkaansa. Minulla ei tällaista tietoa ainakaan ole, ei kerta kaikkiaan. Kenties jotkut pankit vaativat tätä asiakkaaltaan luoton saamisen varmistamiseksi, mutta kysymyskin kuluttajan suojasta tässä yhteydessä, mutta me emme tällaista ole vaatineet, emme todellakaan. Thank you. Good. Kiitoksia, hyvä. Kueryhmän nimessä Marisa Matias. Roberto. Muito obrigada, senhora Nui. Kiitoksia. Haluan kiittää teitä siitä, että tulitte tänne. Te varmasti tiedätte, mikä Portugalin nykytilanne on. Spirito Sanku, Santu, pankin tilanne on teille varmasti tuttu ja minulla on muutama sana sanottavanani tämän pankin tilanteesta. Kyseessähän on pankki kaikki, jossa kansallinen valvoja ei nähnyt mitään ongelmia vuonna 2013, mutta vuonna 2014 pankki äm, romahti. Järjestettiin tutkintakomitea, te tiedätte mikä tilanne tällä hetkellä on. Ja tuolloin keskuspankilla ei vielä ollut yhteistä valvontamekanismia. Eli nyt kun on tämä uusi yhteinen valvontamekanismi rakenne, niin mitä olisi tapahtunut? Mitä, mikä olisi saattanut mennä toisin, jos tällainen mekanismi olisi ollut olemassa, jos stressitesti olisi ollut olemassa? Olisi Voitteko te siis taata kansalaisille joitain takeita siitä, että teillä nyt jatkossa on, että jatkossa pankit ovat ö, sietokykyisempiä ongelmille? Koska minun mielestäni yhteinen valvontamekanismi on ehkä onnistunut joissain asioissa, mutta ei se pankeista ole tehnyt turvallisempia. Eli onko tilanne nyt pankkien kannalta parempi ja miten instituutiota voidaan pitää tilivelvollisena? Thank you. Well, uh, I... Kiitoksia. No en nyt tiedä kovin paljon tästä Espiritu Santo-tapauksesta, koska kuten itsekin sanoitte, me emme olleet vastuussa tämän pankin valvonnasta silloin, kun siellä oli ongelmia. Olisimme voineet ehkä saada tietää enemmän, koska se oli osa tätä laajempaa arviointia, mutta meille ei ollut sitten aikaa käydä läpi näitä kaikkia arvioita. No varmasti. Sitten olisi todettu, että pääoma ei ollut riittävästi, kuten muissakin monissa vankeissa, joissa nyt yritetään kura umpeen tämä pääoma vaje. Tämä tekee pankeista vakaampia. Niistä pitää olla kunnolla pääomaa. Ja panin merkille puheenjohtajan kysymyksen lisäpääomasta, mutta silloin pankit eivät ehkä kunnolla pysty rahoittamaan taloutta. Tällä hetkellä yhteinen valvontamekanismi ei ole vaatinut mitään lisäpääomaa, vaan olemme vaatineet, että tukitaan näitä puutteita, joita tuli esille kattavassa arvioinnissa. Ja nyt me pyydämme, että vankit toimivat hyvin nopeasti. Ja meidän täytyy nyt panna täytäntöön sitä, mistä on päätetty parlamentissa. Uudet asetukset ovat haaste tietyille pankeille. Eli meidän täytyy ponnistella ja varmistaa, Meillä on tiettyjä portugalilaisia pankkeja, joista puuttuu pääomaa ja nämä vajat pitää korjata. Ja minulla on kaikki syyt uskoa, että näin tulee käymään. En nyt voi luvata, että koskaan enää ei tule mitään pankkikriisiä, mutta koskaan meillä ei ole ollut parempia välineitä puuttua kaatuviin pankkeihin – Meillä on uusi yhteinen valvontamekanismi. Meillä on ollut vuoden valmistelevaa työtä. Me aloitimme sitten kunnolla viime kuukausien aikana. Ja me olemme sitten vastuussa näistä asioista ensi vuoden alusta. Eli viranomainen pitää huolta niistä konserneista, jotka saattavat kaatua. Ja sitten niitä pitää uudelleen järjestellä, jotta ne toipuvat. Ja sitten kriisinratkaisua voidaan tarjota eri tavalla pankeille. Eli tällaisen vastauksen voin teille nyt alkaa antaa. Tiedän, että tällä tavalla nyt ei pystytä heti korjaamaan asioita, joista puhuitte, mutta teemme parhaamme jotta voimme varmistaa, että portugalilaiset pankit ovat matkalla kohti toipumista. Te tarvitsette Portugalin vankan ja hyvän pankkijärjestelmän ja yritämme tehdä parhaamme sen hyväksi. I'm sorry, no you. Pyydän anteeksi. Sven Giegold seuraavana. First of all, uh... Ensinnäkin Thank you for the... Kiitoksia. Omalta osalta haluan myöskin kiittää teitä teidän tekemästänne työstä ja yhteisen valvontamekanismin pystyyn pistämisestä. Tämä on oikea tapa toimia. Meidän kantana katsottuna tämä on suuri menestys. Tietystikin haluaisimme nyt sitä, että tiukasti pistettäisiin täytäntöinen säännöt, josta yhdessä on sovittu. Ja minun on sellainen mielikuva, että te olette kyllä oikeilla jäljellä tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin esittää teille vielä kolme konkreettista kysymystä, jotka liittyvät siihen työhön, jota te tällä hetkellä teette. Ensimmäinen kysymys. valvonta käsikirjan osalta ymmärrän, että nyt on keskusteltu siitä, että luotaisiin oma käsikirjansa vähemmän merkityksellisiä rahoituslaitoksia varten. Tämä voisi olla hyvä ajatus, mikä luotaan taata, että tätä suhteellisuusperiaatteita kunnioitetaan. Voitteko te vahvistaa sen tiedon, että oma käsikirja saadaan pienempiä rahoituslaitoksia varten sen varmistamiseksi, että suhteellisuusperiaatteet otetaan todellakin vakavasti, jotta voidaan välttyä ei-halutuilta markkinamuutoksilta siksi, että sääntelytaakka on raskaampi pienten rahoituslaitosten niskassa. Sitten Mihail Torerin kysymykseen haluaisin yhtyä. Kuulin, että Te haluatte luoda keskitetyn luottorekisterin eurovyöhykkeelle. Tämä kattaisi kaikki luotot, jotka ovat suurempia kuin 25 000 euroa suuruudeltaan. Jokaisen ikisen, joka ikisen luoton suhteen kysyttäisiin 80 kysymystä, joista 15 liittyy siihen henkilöön, joka tämän luoton ottaa. Joten me saisimme suuren keskustietokannan. Se olisi jopa suhteellisen pieniäkin luottoja tuossa rekisterissä. Ja käsittääkseni, ettei aio edes kuulla muita osapuolia tämän rekisterin luomisen yhteydessä. Siksi halusinkin esittää teille kysymyksen, voitteko te vahvistaa tämän tiedon? Ajatteko ryhtyä jonkinlaiseen kuulemiseen, jotta meilläkin olisi mahdollisuus esittää tällaisia ikäviä kysymyksiä kuin Mihail Toirer juuri esitti. Ja vielä lopuksi. Olen kuullut, että heillä herran Draghi seitsemännessä EKPn tilastokokouksessa 15. lokakuuta 2014 jälleen kerran jankutti sitä, että nyt pitäisi siirtyä IFRS-logiikkaan raportoinnissa ja kirjanpidossa ja myöskin raportointikehys, joka tällä hetkellä on voimassa, pakottaa pankkia raportoimaan yhä enemmän ja enemmän IFR, IFRS-logiikan mukaisesti asioista. EFRS tuputetaan pankeille. Teillä ei ole mitään valtaa ja oikeutta tällaisen ryhtyä ja haluaisin todellakin, että te pitästäydytte kaikilta toimilta, jotka pyrkivät juuri tähän suuntaan sääntelyharmonisoinnin osalta, koska silloin harmonisoitiin se siis järjestää järjestelmä, joka noudattaa vain väärää logiikkaa, eli EFRS-logiikkaa. Mitä tulee mahdolliseen käsikirjaan, niin en ole ihan varma, voisimmeko kutsua sitä, voidaanko sitä kutsua LSI-käsikirjaksi, vähemmän merkityksellisten instituutioiden käsikirjaksi, mutta totta kai siitä tulee hiukan kevyempi käsikirja ja oikeasuhtainen, ja tämä toteutetaan siis kansallisten valvojien kanssa yhteistyössä. Katsotaan, mikä on kunkin maan kannalta relevanttia ja mitä tulee suosituksiin, jotka koskevat osinkoja, niin luotan kyllä niiden henkilöiden pankkijärjestelmätuntemukseen, jotka toteuttavat tätä asiaa. Luotan siihen, että he ymmärtävät, mikä on oikea suhteinen mm, työn taso. En näe tässä riskiä sinänsä, en ainakaan vielä. Mitä tulee anakredittiin, se on asia, joka alkoi jo paljon paljon aiemmin kuin yhteisen valvontamekanismin valvontamekanismin asetusta alettiin laatia. Eli tässä ei ole kyse valvontahankkeesta sinänsä. On tietysti mainittava, että jos sellainen on olemassa, niin toki valvojat voivat tätä anakredittiä käyttää, tätä mekanismia. Jotkut valvojat saattavat omassa maassaan olla sitä mieltä, että se on kätevä. Jotkut taas, taas sitä mieltä, että eivät. No, päätöstä, lopullista päätöstä ei ole vielä tehty siitä, missä määrin sitä tullaan käyttämään ja missä määrin valvojat sitä käyttävät. No, se on vielä asia, josta täytyy päättää myöhemmin. Me tiedämme tästä tästä analyyttisestä järjestelmästä niin vähän, että viimekin viikolla pyysin keskuspankin tilastoasiantuntijoita esittelemään tätä metodia erään illallisen yhteydessä, jotta saisimme enemmän tietoa asiasta. Se saattaa olla osa vastausta tämä EKPn analyyttinen luottotietokanta, mutta minä tulen kyllä pitämään huolen siitä, että te saatte kollegoiltani vastauksia, siis näiltä tilastoasiantuntijakollegoiltani vastauksia myöhemmin tähän asiaan. Mitä sitten tulee IFRSään, voin olla täysin samaa mieltä kanssanne. Me emme ole vastuussa kirjanpito- ja tilintarkastussääntöjen muuttamisesta. On suuria pankkeja, jos joiden täytyy tätä IFRS e käyttää. Sitten on sellaisia pankkeja, joilla on oikeus käyttää kansallisia ähm, sääntöjään. Näin yksinkertaista se on. Kun saamme kansalliset tilintarkastusperiaatteet ja kirjanpitoperiaatteet ja voimme tehdä vertailua valvonnassa, saamme jonkinlaista benchmarkingia, siitä, minkälaista tietoa tarvitaan. Mukaan luettuna tietysti IFSR-tieto, mutta joka tapauksessa pankeilla on täysi oikeus käyttää omia kirjanpitosääntöjään. Me emme, tai sanon näin, Tämän lisäksi meidän tietenkin täytyy hyväksyä se, mitä tilintarkastajat ovat päättäneet tehdä. Esimerkiksi kattavan arvioinnin jälkeen kuunkin, pankin tilintarkastajat ovat itse päättäneet, mitä haluavat omaksua, minkälaisia, miten haluavat toimia. Tietenkin tässä on kyse varovaisuussäännöistä ja toki pankkien johtajat vapaaehtoisuuteen peru, perustuen näitä toteuttavat. Eli me kunnioitamme kirjanpitostandardeja ja tilintarkastajien päätöksiä. Sì, grazie Presidente. Vorrei ricondurmi... Kiitoksia. Ja odotan, että saatte kulkea vähän. Eli tämä viimeinen kohta, joka liittyy IFRSään. Minulla on yksi kysymys. Huolimatta siitä, että teistä tämä yhteinen valvontamekanismi on askel eteenpäin, jotta voidaan vahvistaa Euroopan pankkijärjestelmä siellä on kuitenkin tiettyjä aukkoja Euroopan keskuspankissa, jotka tekevät tästä mekanismista tehottomana, erityisesti tilinpidon osalta. Yhtäältä meidän pitäisi saada kunnollista valvontaa liittyen vakavaraisuuteen, arvopaperistamiseen, likviditeettiin ja toisaalta jäsenvaltiot ovat vapaita sitten soveltamaan näitä sääntöjä oman mielensä mukaan. Eli tässä on tärkeä ristiriita. Tämähän mutta tätä arviointia, jota EKP on tehnyt. Ja meidän täytyy miettiä omia tilinpitosääntöjä, ja tämä ei sovi yhteen perustavoitteen kanssa, jonka tavoitteena on vahvistaa rahoitusalan vankkuutta Euroopassa. Ja sitten Italiassa erityistapaus Monte Paschi Pankki. So quick. Jos hiukan hitaammin teille. Eli Monte Paschi Pankki esimerkkinä. Tässä on ristiriita, koska on, pankki on väärentänyt näitä taseitaan ja sitten on väärällä tavalla sovellettu raportointivelvollisuuksia. Ja sitten kyseessä on miljardien arvoisia johdannaisia, ja tässä on tehty erilaisia operaatioita esimerkiksi Deutsche Bankin kanssa. Ja tässä on siis haaskattu miljardeja euroja ja tästä ovat sitten kärsineet säästäjät ja kansalaiset. EKPllähän on toimivaltaa yhteisessä valvontamekanismissa, mutta sitä ei voida hyväksyä, koska meidän pitäisi yhdistää tämä EKPn muihin valvuksiin. Tästähän on tehty päätös vuonna 2013, mutta näin ei ole toimittu. Ja onko EKP tahallaan johtanut tähän asymmetriseen tilanteeseen, vai onko tässä nyt erityiset puitteet sitten näille tilinpitoperiaatteille? Grazie. Of course, SSM. Tietysti, tietystikin SSM vastaa valvonnasta ja on ollut tässä tehtävässään viime marraskuusta lähtien. Indeed, uh, it makes... Toden totta. Tämä tekee meidän elämästämme monimutkaisempaa, mikäli on erilaisia kirjanpitosääntöjä, mutta olemme tottuneet tähän. Olemme tottuneet siihen, että eroja on ja voimme elää niiden kanssa. Mitä tulee siihen tapaukseen, jonka te mainitsitte? täydellisemmin ottaen. Tämä pätee myöskin valvojiin. Huolimatta siitä, millä nimellä jotakin operaatiota kutsutaan, me tarkastamme sisältöä ja tarkastelemme mukana rakennettuja sisärakennettuja riskejä ja ryhdymme riittämään vakavaraisuusvalvontaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Joten mitään ongelmaa ei sinänsä ole, mikäli teemme valvontatehtävämme kunnolla. Me arvioimme riskit, tarkastelemme riittävän pääomaran tasoa ja niitä toimenpiteitä tarvitaan. Tämän kattavan arvioinnin yhteydessä tämä on asia, johon on täsmällisemminkin paneuduttu. Tarvittaessa pyydämme pankilta toimenpiteitä ja minun nähdäkseni tässä ei ole mitään ongelmia. Thank you, Michal Marusik. Michal Marusik seuraavana. Witam Panią, cieszę się ogromnie, bo to bardzo rzadka okazja mieć możliwość. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. tämän nyt erittäin hyvä, että voimme keskustella kanssanne. Meillä on harvoin tällaisia mahdollisuuksia, eli että täällä on joku EKPstä suoraan. Minulla on tämä mahdollisuus nyt ensimmäistä kertaa ja olen siitä erittäin kiitollinen. No sitten otan esiin pienempiä asioita ja keskityn niihin asioihin, jotka ovat yleisluotoisempia, mutta kuitenkin tärkeimpiä. Ja tästä syystä meillähän on niin harvoin tällainen tilaisuus esittää suoraan näitä kysymyksiä jollekulle. Eli ensinnäkin kysymys liittyen valvontaan, mutta myöskin mikä on EKPn rooli, ja tässähän on kyse varojen ja rahamäärien valvonnasta, eli kaksi asiaa. Nämä ovat ehkä tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät tähän ilmiöön, eli valuuttamme. Nyt kun hyödykkeiden ja muiden arvo nousee nopeammin kuin valuutan arvo, eli millaisena näette nyt tämän kaiken liikkeessä olevan rahan roolin. Eli tiedossa on yhä vähemmän rahaa kansalaisten hallussa. Eli kuluttaja, myyjä ja valmistaja, kaikki ovat osana tätä taloussykliä. Valtaosa näistä varoista on rahoitus laitoksissa, julkis, taloudessa tai vastaavassa. Eli tämä on nyt vastaava tapaus. Sen nyt voi jo oikeastaan huomata. Eli yhä vähemmän on varoja käytössä investointeihin ja ostamiseen. Eli kansantalous kuitenkin pohjautuu ostovoimalle. Eli herää kysymys, onko kuluttajille vielä varaa ostaa näitä hyödykkeitä? Vai onko ostovoima heikentynyt, niin kuin on käynyt muilla markkinoilla? Ja eikö tämä johda sitten siihen, että voidaan olettaa viime kädessä, että euron liikkeelle laskua vihdoinkin rajoitetaan. Ja eikö se sitten voisi johtaa euroalueen talouskasvuun? Ja sitten vielä toinen tärkeä kysymys. Niin. Minuutti. Niin meillä on enää viisi minuuttia per kysymys ja vastaus, eli aika on jo kulumassa loppuun. Eli jos Kysymys oli liian pitkä, nyt niin ei tule vastausta. Uh, well, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että tämän rankan finanssikriisin jälkeen, joka alkoi vuonna 2007-2008 ja jota tässä on nyt tarvottu, jonka läpi tässä on tarvottu, niin onhan sillä ollut vaikutuksia talouteen ja myös Euroopan kansalaiset ovat kärsineet rahoitus- ja finanssikriisistä. Sen vuoksi tehtiin päätös luoda pankkiunioni, jotta voitaisiin parantaa valvonnan laatua ja jotta saataisiin vankka, vankat puitteet. Minut nimettiin parlamentin toimesta ja minä olen tietysti teille tilivelvollinen ja te edustatte kansalaisia myös luottokysymyksestä puheen ollen ehkäpä luototus talouksille ei ole ollut niin dynaamista kuin sen olisi pitänyt olla eri maissa. Se on parantumassa, mutta kyllä siihenkin menee aikaa. Olen pahoillani, että näin on. Minun kenttäni rajoittuu vain pankkivalvontaan ja minun työni on ennen kaikkea se, että minun pitää palauttaa luottamus avoimuuteen, pankkisektorin avoimuuteen. Sen vuoksi me teemme kattavan arvioinnin ja stressitestin osoittaaksemme markkinoille, että Euroopan pankit ovat turvallisempia ja vakaampia kuin ö, odotettiinkaan. Ja jos tarvitsevat lisää likviditeettiä, niin tämän avoimuuden ansiosta voivat sitä saada. Tämä on työtä, joka on edelleen meneillään, koska ne maat, joilla on ollut ähm, puutteita ja joita täytyy nyt korjata, niin heinäkuusta alkaen he, näitäkin pankkeja on rahoitettu riittävästi ja ne, ne ovat vuorostaan voineet sitten rahoittaa talouksia. Se on, pank, se on niiden ydintehtävää. Kaikki tämä on edellytys sillä, että talous toimii paremmin, mutta ei tietysti ainoa. Me teemme oman osuutemme, kun toteutamme tai toteutimme sen kattavan arvioinnin. Nyt pyydän kollegaa, että pitäytyvät korkeintaan kahden minuutin puheaikaan. Täällä on tämä seuraavana. Sääntö muutetaan aina juuri ennen kuin minä saan puheenvuoron. Ei ole reilua. Rova Nui, haluaisin esittää teille oikeastaan kaksi kysymystä. Ensinnäkin edellisessä vastauksessanne ja myöskin alustuspuheenvuorossanne te osoititte olevanne tyytymätön siihen, että sääntelyharmonisointi on puutteellista jäsenvaltion tasolla, jäsenval- jäsenvaltioiden tasolla, ja tämä tekee teidän valvontatehtävästänne vaikeaa. Puutteko te edelleenkin Euroopan sääntelyn puutteellisuudesta jälkeen olella, vaan puhutteko te täytäntöönpanon puutteista jäsenvaltioissa nykyisten sääntöjen osalta? Toinen kysymykseni Olen suorastaan kiehtova kuulla, mitä te sanoitte pankin erottamisesta, erottelusta artikla 16 vai mikä se onkin, SSM-asetuksen sen, että voidaan vaatia erottamista ja totesitte, että tapauskohtaisesti valvoja viranomainen voi tarkastaa näitä tapauksia olettaakseni lopullinen päätös erottamisesta toimista edottaa hyvin paljon valvontaa ja tarkastelua. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan monipuolistaa toimia ja vaihtaa toimintamallia. Te sanoitte, että mikäli mennään lähes automaattiseen järjestelmään, tämä tuo mukana riskejä. Hyvin monia riskejä tähän liittyykin. On selvää, että toimien erottaminen ei ole ainoa tapa toimia, mikäli riskejä havaitaan. Ja mikäli luodaan tällainen automaattinen asetus, joka tätä koskee, tämä puoliautomainen järjestelmä, tässä luodaan rinkaisjärjestelmä, järjestelmä, joka heikentää valvontaviranomaisen toimintaa, vesittää sitä. Voitteko vastata tähän? Thank you. Uh, regarding the... Kiitoksia. Nämä kansalliset vaihtoehdot No niitähän on paljon. Yli 150. Ne ovat matkalla kohti CD4. Sitten on pysyvämpiä kysymyksiä, jotka liittyvät pääoman määrittelyyn, montako vuotta liittyy näihin sääntöihin ja niin edelleen. Viime kädessä pääoman määritelmissä on suuria eroja. 80 prosenttia näistä vaihtoehdoista kuuluu kansalliselle viranomaiselle ja 20 prosenttia sitten kansalliselle lainsäätäjälle. Mutta 80 prosenttia, joka on siis kansallisten viranomaisten käsissä, eli EKP, 4. marraskuuta lähtien. Ja minä täytyy saada kollegani vakuuttuneeksi sitä, että pitää äänestää harmonisoinnin puolesta voimakkaasti, koska ne, jotka ovat heikommassa tilanteessa, ottavat muut kiinni myöhemmin. Mutta me teemme yhteistyötä ja yritämme hoitaa tämän kuntoon kunnolla. Jos me emme onnistu, niin sitten vain sanoin, että olen yrittänyt, mutta tarvitsemme apuanne. Mutta ainakin kesän mennessä yritämme sitten löytää mahdollisimman paljon resursseja. Ja mitä sitten tulee näiden pankkien kategorioimiseen. No ensinnäkin täytyy muistaa, että aluksi ajateltiin, että pankkiongelmien pitäisi olla helpompia ratkaista. Ja meidän pitäisi mahdollistaa se, että tarpeen tullen tuetaan klassisia pankkeja – Eli jos meillä on voimakkaat puitteet, se, mitä tulee direktiiviin ja sitten tähän kriisiratkaisumekanismiin, niin todennäköisesti saamme sieltä enemmän liikkumavaraa sitten tämän erottelun osalta. Mutta täytyy kyllä myöntää, että sen ei pitäisi olla mikään täysin automaattinen prosessi. Jos se olisi automaattinen, niin sekin tekisi elämästäni kyllä helpompaa. So, Kiitoksia. Ei täysin automaattinen, mutta ei myöskään täysin harkinnanvarainen. Eli siinä tässä on tämä ongelma. Niin mikä ei ole täysin harkinnanvaraista? Kun valvoja tekee päätöksen, niin ensimmäiseksi lähetämme viestin ja keskustelemme kaikista kriteereistä, joita on ja josta täytyy tehdä päätös ja te, panna täytäntöön ennen kuin tehdään päätöksiä. Sen pitäisi olla riittävän täsmällinen, jotta voidaan hoitaa 90 prosenttia tapauksista. Oli päätös sitten mikä hyvänsä. Hybridivelan takaisinmaksu, esimerkiksi jos ei sovi CD4. Meillä pitää olla voimakkaat kriteerit, joiden avulla voidaan sitten ratkaista 90 prosenttia tapauksista mutta on ehkä 50 prosenttia tapauksista, jotka ansaitsevat hiukan enemmän huomiota ja pitää katsoa hiukan tarkemmin yksityiskohtia. Kaikki ovat ennakkotapauksia ja sitten meillä on harkintavaraa muissa tapauksissa. Ja olemme näissä kysymyksissä heri hyvin varovaisia. Kiitoksia sitten Renato Soro. Grazie, presidente. Eh, grazie. Kiitoksia kovasti ja haluan kiittää myös teitä, Rova Nui. Haluaisin esittää kysymyksen. Ensimmäisen eh, vierailunne eh, aikanahan esittelitte stressitestin tuloksia ja tänään Äh, kerroitte ylpeästi siitä työstä, jota olette lyhyessä äh, ajassa tehneet. 120 instituutiota olette analysoineet, käyneet läpi, tehneet arvioinnin ja laatuarvioinnin, laajamittaisen sellaisen. Ja sehän äh, tuotti merkittäviä tuloksia. 125 pankkia, pankkia kävitte siis läpi ja osa minunkin maastani, jotka edellyttävät uutta kapitalisaatiota. Italiassa tämä on osoittanut, että melkein 330 miljoonaa euroa on pankkien kärsimä äm, tappio tai äm, vaikeus tällä hetkellä, ja se heikentää myös yritysten luoton saamista, mikä taas puolestaan hankaloittaa työpaikkojen luomista. Olisi hyvä, jos jollain tavalla saataisiin takeita siitä, että voisimme saada tarvittavia varoja. Kun katsotaan niitä tietoja, joita meillä on käytössämme, niin erilaiset interventiot, ähm, siis rahoitusinterventiot äh, ovat riittämättömiä. Olisi hyvä, jos olisi jonkinlainen, ähm, jonkinlaiset takkeet äh, sille, että heikossa asemassa olevat instituutiot saavat riittävästi rahoitusta. Se auttaisi ainakin minun maassani. Kysymys. Kun te teitte tämän arvionne, niin te analysoitte kyllä luottotietoja, mutta entäpä sitten, kun puhutaan muista rahoitusvälineistä, niin ehkä nekin ansaitsisivat huomiota. Lopetan kohta. Ja haluaisin kiinnittää huomion myös pankkitoiminnan eri osa-alueisiin – Tällä hetkellähän ollaan vielä hyvin varovaisia ja epäileväisiä pankkitoiminnan suhteen. se johtuu siitä, että nimenomaan nämä derivoidut johdannaistuotteet aiheuttavat ö, epävarmuutta, koska me emme tiedä niistä riittävästi. Eli tarvitsisimme ö, yksityiskohtaisen analyysin myös niistä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Toden totta. Jotkut maat ovat sellaisia, että siellä on paljon järjestämättömiä saamisia. Ja tähän täytyy puuttua, koska tällainen tilanne ei voi jatkoa liian pitkään. Tämä on esteenä uudelle luotonannolle ja reaalitalouden rahoittamiselle, joten tämä on yksi tämän vuoden prioriteetteja. Kaikki tilanteet ovat erilaisia. Eri maissa tilanteet ovat erilaisia. Jossakin on ohjelmia, kuten tämä itse Italiassa. Ja mikäli ei ole ohjelmassa mukana, silloin täytyy olla kansallisia aloitteita, joilla asia hoidetaan kuntoon. En tiedä, kumpi on parempi vaihtoehto. Italian viranomaisten tehtävänä on päättää, mitä ne haluavat tehdä. Siitä huolimatta täytyy pitää mielessä se, että nyt kun ollaan murrosvaiheessa, siirtymävaiheessa kaikki, mikä voidaan katsoa julkiseksi varoiksi, täytyy saattaa sääntöjen alaisuuteen. Ja mikä ei kunnita tästä tulee omata seuraamuksensa. Myöskin kilpailupääosaston sääntöjä täytyy kunnioittaa täytäntöönpanon ensimmäisenä vuonna, kun on kyse pankkien kriisinratkaisu- ja pelastuspaketista. Tilanne on sellainen, että pankit, jotka käyttävät julkisia varoja, katsotaan sellaisiksi, jotka joutuvat kriisinratkaisuviranomaisen alaisuuteen. Kriisinratkaisu ei välttämättä tarvitse ryhtyä viranomaan tämän ratkaiseen, mutta tämä on asia, joka tuo mukanaan tiukkoja rajoitteita. En tiedä, mikä oikea ratkaisu olisi, mutta tämä on sekin, täytyy puuttua. Me tulemme käyttämään sama ratkaisua, jota on käytetty jo pidempään. Me lähetämme tavoitteet tiedoksi ja näiden avulla sitten voidaan poistaa tämän liittyen järjestämättömiin saamisiin. Esimerkiksi Irlannissa näin on ollut. Tämä asia, joka täytyy kerran hoitaa kuntoon. Sikäli pankilla on eh, tavallista enemmän järjestämättömiä saamisia. Tämä, näillä pankeilla on esteitä tuoton aikaansaamisen suhteen, joten pankkien kannattaa nämä hoitaa kuntoon. Mitä sitten johdannaisiin tulee? Olemme totta, että olemme erittäin diskreettejä asian suhteen. Sen suhteen, me teemme derivatiiville johdon sinne, mutta tämä oli tässä kattavassa arvoissa kaikkein helpoin tehtävä. Teimme hyvin paljon työtä johdannaisten osalta ja tämä työ jatkuu edelleenkin. Stressitesti osa tätä kattavaa arviointia aloitettiin johdannaisten laadunarvioinnilla. Niitä tarkastelin hyvin tarkalleen ja tuloksena oli muutoksia johdannaisten arvioinnin osalta joidenkin arvoa laskettiin ja tällä oli omat seuraamuksensa pankkien kohdalla, omat kustannuksensa pankeille. Stressitestiosuuden yhteydessä tehtiin erittäin tarkka arviointi markkinariskeistä eri saamista osalta mukaan otetaan johdannaiset. Edellytimme kaupankäynti eh, salkun täysimittaista arviointia josta sen, sen tulokset otettiin tässä huomioon. Ja mikäli johdonnaiset olivat siellä sen arvo ei ollut oletettu, silloin vaadittiin lisää pääomavelvoitteita ja sitten tämä hoidettiin kuntoon tällaisella vastapainomenettelyllä. Martuccello seuraavana. <clears throat> Lo scorso settimana nel Viime viikolla, kun kävimme vuoropuhelua Dagin kanssa, siellä puhuttiin siitä, että voisi olla tätä quantitative easingia ja että talous voisi lähteä kasvuun jo lyhyt, lyhyellä aikavälillä. Ja kysyisin nyt teiltä, tehän olette tehneet yhteistyötä EKPn valvontaneuvoston kanssa suoraan markkinoihin liittyen liittyvissä kysymyksissä, mutta quantitative easing, oliko se kuitenkin Dragin ajatus viime kädessä? Well, uh, totally. Niin olen valmis vastaamaan, että me noudatamme tätä erottelusääntöä. Minulla ei ole mitään tekemistä kollegoideni kanssa. Promotomekanismissa tämä ei liity rahapolitiikkaan, josta on päätetty ja valtaosa luen tiedot lehdistä niin kuin kaikki muutkin Euroopan kansalaiset. Thank you, Nina Jill. Thank you, Nina Jill seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin rouva Nuille ja tervetuloa kokoukseemme. Oli mielenkiintoista kuulla teidän ensimmäinen vuosi raporttini ja onnittelut muuten siitä, että olette hienolla tavalla saaneet SSM pyörimään niin nopeasti. Olisi muutama kommentti, joihin halusin hieman selvennyksiä. Ja kun tarkastellaan viime vuoden EKPn suorittamia ja epäsuorittamia stressitestejä, vaikuttaa siltä, että ne ovat uskottavampia kuin aiemmat pyrkimykset, aiemmat ponnistelut. Monet pankit pitävät tätä myönteisen kehityksen siitä huolimatta. Pääomavaje havaittiin 25 pankissa – 25 miljardin euron verran. Siellä oli vajetta ja väliaikainen raportti viittaa siihen, että toimenpiteet, joihin on lyhdytty tällä välin näissä pankeissa, eivät ole riittäviä. Sitten on kolme kuukautta myöhemmin meillä on toinen seikka. Yhdysvalloissa suurin osa eurooppalaisista pankeista on epäonnistunut amerikkalaisten stressitesteissä. Mitä tämä teidän mielestänne tarkoittaa meidän stressin osalta? Onko tämä myönteinen tulos EUn kannalta katsottuna? Ja toisaalta asiantuntijoiden mukaan on selkeitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia vielä muuttaa järjestelmää EU-ssa. Jotkut tarkkailijat ovat painottaneet sitä, että mitä nopean EU-stressitesteistä tulee tiukempia kuin Yhdysvaltain testit, niin sitä parempi. Katsotteko, että olisi hyödyllistä lähteä juuri tälle tielle? Eilen oli mielenkiintoista kuulla, kuinka Yhdysvaltain keskuspankki totesi, tai pikemmin Bank of America totesi, että he tulevat tarkastelemaan stressitestejä ja ottamaan epäsamoja myöskin Kiinan kasvun hidastamisen eurovyöhykkeen laman ja maksukyky, eli vakavaraisuusongelmat ja sitten kriisin mukanaan tuomatta pankkien hankalat tilanteet. Pitäisikö teidän mielestänne, pitäisi, pitäisikö teidän mielestänne tarkastella hieman eri asioita kuin mihin Yhdysvalloissa keskitetään? ja pankkien terveydentilasta yleisesti ottaen. Kuinka te katsotte, että suhdetta vakavaraisuuden ja saamisten välillä voitaisiin parantaa EKPn mukaan tämä suhde on suhteellisen pieni, miten teidän mielestänne tätä pitäisi parantaa, Tätä pankkien tilanne kohentuisi? questions that I will... Uh, Tulipa monta kysymystä. Niin, stressitestit olivat erittäin luotettavia aikanaan koska meillä oli EKPssä, kiitos SMS-asetuksen, äh, meillä oli keinoja saada tietoja pankeilta, sellaista tietoa, jota aiemmin ei ollut ollut mahdollista saada. Noin 25 miljardia oli se pääomavaje, joka tuli kattaa, mutta pankit, koska tiesivät, että harjoite tulisi olemaan tiukka. Ja kun ajatellaan erityisesti vuotta 2013, niin pankit 250 miljardilla pönkittivät taseitaan. Eli kaiken kaikkiaan aika suuri tarve oli. Te totesitte, että muutamat eurooppalaiset pankit olisivat epäonnistuneet USAan stressitestissä, niin tekivätkin, niin se johtui niiden toimista USAssa. Mutta ei se tarkoita sitä, että eivät olisi menestyneet globaalisti. Ja stressitesti USAssa tänä vuonna perustuu kvalitatiiviseen valvontaan ja kvalitatiivisiin päätöksiin, erityisesti raportoinnin laatuun. Se on erittäin tärkeää. Kun taas muun muassa luotonarviointi on meille Euroopassa tärkeämpää. Luoton laadun arviointi. Stressitestin yksi elementti on myös hallinnoinnin arviointi se on tietysti eri asia kuin se, mitä me Euroopassa testaamme. Pitäisikö meidän toteuttaa stressitestejä enemmän USAn kaltaisesti? No me olemme kyllä keskustelleet muun muassa UK-viranomaisten kanssa tästä asiasta. Me emme usko, että on tarpeen toimia näin Euroopassa. Kun ajatellaan resurssien määrää, henkilöstöresurssien määrää, kuinka paljon ihmisiä on mukana näissä harjoitteissa. Meillä on siis 123 pankkiryhmää ja reilut tuhat pankkia kaiken kaikkiaan, joten ähm, voi olla, että Tämä ei ole paras keino, kun ajatellaan meidän pankkiemme lukumäärää. Olemme keskustelleet asiasta myös brittikollegoiden kanssa. Siellähän ollaan menossa tähän suuntaan. USA, eh, UKssa tavallaan poimitaan rusinoita pullasta, tehdään, otetaan parhaat palat usa järjestelmästä, ei välttämättä kaikkea kun ajatellaan Euroopan pankkien kannattavuutta, niin se on kyllä liian alhainen. Se on ensimmäinen riski, jonka me olemme yksilöineet Euroopan pankkijärjestelmässä. Ja tämä johtuu tietysti tavoitteiden puuttumisesta ähm, ja järjestämättömistä saamisesta. Se osittain myös johtuu myös luoton antamisessa on ollut ongelmia. Ja mitä pikemmin tähän asiaan kiinnitetään huomiota Euroopassa, sen parempi. Kasvu on ja, ja, ja kyky päästä takaisin normaaliin liiketoimintaan on paras lääke luo tähän haasteeseen. Thomas Mansi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Niin. On hienoa, että tulette Frankfurtista vähän useammin tänne. Itsekin olen sieltä kotoisin. Ja te aloititte työn viisi kuukautta sitten ja työ on ollut sellaista, että hyvin paljon luottamusta on syntynyt. Ja me olemme keskustelleet näistä asioista ja monet ovat sanoneet, että nyt on käynnissä työtä, joka on todella tärkeää. Mutta jos on sääntöjä, täytyy katsoa, voiko niitä noudattaa todellisuudessa. Eli Kreikka esimerkki. Tästä on nyt aikaisemminkin puhuttu, mutta nyt on eri näkökulma. Eli Saksassa oli pankkikonferenssi ja sanoitte siellä, että Kreikan pankit ovat maksukykyisiä. Meillä oli kattava tase, tarkistus, siellä on riittävästi omaa pääomaa ja ne ovat paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin, mutta viime kuukausina on kuitenkin tapahtunut jotain. Jos nämä tiedot ovat tosia, niin sitten tammikuussa 12 miljardia nostettiin pankkien tililtä ja sitten helmikuussa 7 tai 8 miljardia. En tiedä, ovatko nämä oikeita tietoja, mutta teillä on tästä tietoa. Eli troikka ei enää saa mennä sinne, vaan nyt toimielimet, ehkä joku, joka sitten teillä on korkeassa asemassa. Ja sitten on transaktiovalvontaa pankeissa, se olisi yksi mahdollisuus. Mutta jos, kuten Mario Draghi sanoi avoimesti, niin hän pelkää, että jos on tiukkaa tiukkoja valvontatoimenpiteitä, niin se saattaa johtaa siihen, että Kreikassa on yhä enemmän levottomuutta. Eli meillä on sääntöjä, mutta niitä ei sovelleta. Meidän täytyy varmistaa se, että voidaan sanoa, että no meidän täytyy heti toimia poliittisesti, ja siitähän meitä myöskin on syytetty ja sanottu, että EKPllä on poliittinen rooli. Eli kysymykseni, mikä on suhde pankkivalvonnan välinä ja sitten toisaalta rahapolitiikan välillä? Te monta kertaa sanoitte, että tämä erottelu halutaan ylläpitää, mutta onko tässä takana jotain yhteistä filosofiaa, jonka mukaan voidaan sanoa, me tiedämme, miten tässä toimitaan. Te puhuitte monta kertaa näistä vaatimuksista, eli me tarvitsemme yhteistä valvontakulttuuria. Te puhuitte jäsenvaltioista, mutta miten se sitten näyttää Frankfurtissa, kun ajatellaan tätä taloudellista ja rahallista vastuunkantoa? Tähän haluaisin vastauksen. Well, uh, as far as uh, we... No. Valvojina. Me teemme valvontatyötä, emme enempää emmekä vähempää. Me valvomme tilannetta Kreikan pankkien suunnalla ja tarkastelemme pankkien likviditeettiä, varojen virtaamista Pyydämme pankkia olemaan varovaisia, kun ne investoivat ja ostavat omaisuuseriä, joita voidaan käyttää takuina sen varmistamiseksi, että asianmukainen likviditeetti saadaan ja tarpeet voidaan, tarpeisiin voidaan vastata. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tekemällä yhteistyötä läheisesti Kreikan kollegoiden kanssa ja Kreikan valvojen kanssa me teemme hyvää työtä varmistaaksemme sen, että Kreikan pankit voivat käydä lävitse tämän vaikean kauden, niin kuin aiemmatkin vaikeata kaudetta, Niille ei koskaan ole ollut niin hyviä mahdollisuuksia selvitä näistä vaikeista ja hankalista ajoista kuin mitä nyt on asianlaita. Thank you. Kiitoksia. Viimeisenä puhujana Jakob van Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Um, Madame Louis, it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin on ilo nähdä, että olette tulleet takaisin. Ja ehkä ensimmäinen kysymykseni liittyykin sellaisen asian, jonka olette aiemmin tässä valiokunnassa maininnut. Nimittäin sen, että teillä on suunnitelmia sisällyttää systeemiset vaikutukset tuleviin stressiteksteihin. Ja äh, en nyt teidän raportissanne nähnyt mainintaa siitä, joten kysyisin, tullaanko tällaiset asiat sisällyttämään tuleviin stressitesteihin? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy pankkien rakenteellista uudistamista käytävään keskusteluun. Pervas Perez pyysi selkeää näkemystä jo nimenomaan valvonnan kantilta, ja te Kuitenkin vihjasitte siihen, että jonkin verran harkintavaltaa tarvitaan ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi. No tässä yhdistetään aika elegantisti selkeät kriteerit ja toisaalta jonkin verran harkintavaltaa siten, että peräänkuulutetaan todistus, todistus, todistelua. Eli Pankkien täytyy olla kantaa todistustaakkaa sen sijaan, että valvoja todistaisi, että riski on. Miten aiotte tähän suhtautua? Miten aiotte siis yhdistää tämän sel- selkeät säännöt ja harkinnan? the, No en nyt ehkä, ehkä tätä sanaa fire seals, mutta johdannaiset ja tämä kaupankäyntiin. Meillä on kuusi erilaista vaihtoehtoa, jotka liittyvät tähän. Mikä sitten on seuraava stressitesti? Siitä nyt oikeastaan vielä ei ole tehty päätöstä. Vuonna 2015 ei ole stressitestejä, ainakaan mitään julkisia tai sen laajuisia, jotka tehtiin vuonna 2015 ja 14. Mutta valvontastressitestejä täytyy tehdä tietyissä pankeissa, jotta voimme arvioida riskejä ja ryhtyä valvontatoimiin. Mutta suurempi hanke. No, me nyt mietimme näitä vaihtoehtoja. Tällä hetkellä saattaa olla tiettyjä riskejä, jotka eivät ole kaikkein tärkeimpiä ja jotka ehkä ovat sitten tärkeitä 12 kuukauden päästä. Ja niitä me sitten yritämme selvittää. Mutta me vielä opimme tästä kattavasta arvioinnista, emmekä vielä ole valmiita mihinkään uusiin stressitesteihin. Sitten kriteerit ja mahdollinen joustavuus, mitä tulee näiden pankkitoimintojen eriyttämiseen. No se, että käännetään todistustaakka. No se on tietysti hyvä, koska tällä tavallahan me ajattelemme useimmiten me valvojat, kun keskustelemme pankkien kanssa ja otamme esiin tiettyjä pankkien ongelmia. Me aina olemme pessimistisiä ja mietimme pahinta vaihtoehtoa. Eli aika usein pankilta saamamme vastaus on se, että olette sisällön suhteen oikeassa, mutta menette liian pitkälle. Olette liian tiukkoja. Ja sitten suositushan on, että täytyy osoittaa, että kohtelun pitäisi olla erilaista. eli oli kyse sitten epämuodollisesta tai muodollisesta toiminnasta, niin tällä tavalla voidaan edetä. Se riippuu asetukseen, jonka sitten saamme, ja sen pohjalta teemme parhaamme ja yritämme panna sen täytäntöön tiukasti, tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla Euroopassa. Thank you very much. To... Kiitoksia paljon Rova Nui tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta kuulemisesta. Tämä on tietysti erittäin tärkeää myös meidän uuden roolimme kannalta. Meillä on vaikea valvojan valvojan tehtävä. Tämä edettää toimintamista yhteistyötä. Kiitoksia teille teidän tekemästäni työstä toistaiseksi ja siitä, mitä te teette jatkossakin. Teillä on meidän tukemme. Tästä voitte olla vakuuttunut. Tapaamme seuraavissa kuulemisissa vielä, koska meillä on kokonainen joukko tilaisuuksia vielä jatkossakin. Kolme keskusta joka vuosi teidän kanssanne. Seuraavassa on 25. päivä kesäkuuta. Silloin Daniel Nui on jälleen kerran kokouksessamme mukana. Kiitoksia paljon. No. Now for the next item. Nyt sitten seuraava asia. Nyt annan puheenjohtajan tehtävätä Markus Ferberille tässä yhteydessä. Two minutes. No problem. Buona pasta. So, liebe. No niin, tämä kollegat. Nyt voimme jatkaa esityslistalla eteenpäin kohtaan seitsemän. Kyse on kehitysvaliokunnan mietintöön laaditusta lausunnosta ja ainakin puheenvuoron välittömästi meidän lausuntomme laatijalle edustaja Bajelle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Alors... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä lausunto liittyy mietintöön, joka liittyy kehitysmaiden veronkiertoon ja verovilppiin. Täällä nyt meidän työtämme seurataan ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat laatineet lausuntoa kanssani. Ja varmasti meillä on sitten rakentavaa keskustelua, kun neuvottelemme eri tarkistuksista. Nyt kun on nähty laajamittaista veronkiertoa, erityisesti Lux ja SwissLeaks, niin on tärkeää, että meillä on voimakas lausunto, joka liittyy valiokuntamme painopistealueisiin. Veronkiertohan on vitsaus, joka koskee kaikkia maita, eli osa tai kaikki omaisuus siirretään toiseen valtioon laittomalla tavalla, ja se on tietysti merkittävä tappio valtioiden budjetille, ja tällaisilla varoilla kärsivät esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva, infrastruktuurit, talouden ja työllisyyden tukitoimet. Eli tässä on nyt kaksi osaa. Eli tässä on kaksi osaa. Ensinnäkin eurooppalainen verotus ja toinen, joka liittyy veronkiertoon kehitysmaissa. Eli ensinnäkin Euroopassa. EU-sahan joka vuosi arvioidaan, että 100 miljardia euroa verovaroista menee hukkaan veronkierron takia. Eli tätä täytyy nyt korostaa ensinnäkin verotuksen pitäisi edustaa solidaarisuutta kansalaisten välillä, mutta ikävä kyllä tällä hetkellä tilanne on päinvastainen ja tämä on järkyttävä, kun kyse on maista, joissa on hyvin laajamittaista veronkiertoa tai veron välttelyä. Pääomien vapaa liikkuvuus ilman verotuksen harmonisointia on johtanut verokilpailuun ja verodumppaukseen jäsenvaltioiden välillä. Euroopan on edistettävä tasamukaista verotusta. Meidän pitää varmistaa, että tulojen jako tasapainottaa talouksiamme ja verotuksen pitää edistää työntekoa eikä pääomaa. Ja haluamme myöskin siirtyä kohti vihreämpää taloutta, mutta tämä verokilpailu usein johtaa täysin päinvastaisiin tuloksiin, erityisesti kun pääomat voivat vaihtaa valtiota vain hiiren klikkauksella. Ja tämä johtaa haitalliseen kilpailuun ja se saattaa johtaa syrjintään eurooppalaisten tuottajien osalta ja kannustaa tuotannon siirtämiseen. Veronkierto on tähän liittyy kolme asiaa. Ensinnäkin verotulot, joilla pitäisi vahvistaa investointeja maahan, joka on kehitysmaa. Tämä on tärkeää kehitysmaille. Niiden pitää periä oikeudenmukaisia veroja, jotta ne pystyvät ylläpitämään terveydenhuoltoa, infrastruktuuria ja koulutusjärjestelmää. Eli meidän täytyy edistää tätä, jotta hallinnot kehitysmaissa voivat toimia tehokkaasti, koska näinhän ei tällä hetkellä ole. Ja OECD, tästähän puhuttiin valiokunnan aamussa, on antanut esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Tämä verotarkastat ilman rajoja hankkeella. Se olisi hyvä asia. Ja sitten meidän täytyy miettiä verotuloihin kehitysmaissa ja meidän pitää tukea kolmea hanketta. Tästäkin puhuttiin aamulla. Maakohtainen raportointi, BEPS-järjestelmä ja sitten tämänhetkiset yleissopimukset, jotka ovat voimassa, koska meidän täytyy estää se, että suuryritykset toimivat tilpillisesti tässä asiassa. Meidän täytyy edistää hyvää verohallintoa ja tässä EUn tuki voidaan kiinnittää ehtoihin, jotka liittyvät hyvään hallintoon verokysymyksissä. Eli meidän pitäisi miettiä käytännön sääntöjä, jotka olisivat yhteinen pohja kaikille maille, jotka saavat apua EUlta. Ja lopuksi vielä korostaisin, että jotta meillä olisi hyvää hallintoa kehitysmaissa, ensimmäinen etappi on tietysti se, että osoitamme eurooppalaista mallia ja meillä on mahdollisia, mahdollisuuksia. Yksi niistä on se, että EUn virastot ja erityisesti Euroopan investointipankki eivät toimi enää välikäsien kautta, jotka toimivat veroparatiiseissa. Eli tämä olisi esimerkki ja tämä voisi johtaa myönteiseen noidankehään. Ja meidän tarkoituksemme on vähentää veron kiertoa ja veron välttelyä. Ja EUn pitää olla keskeisessä roolissa, jotta se saisi mukaansa mahdollisimman paljon maita, ja meillä pitää olla olosuhteet, jotka vähentävät veronkiertoja. Näin voimme näyttää esimerkkejä muille maille. Ja sitten Euroopan kansalaiset ovat sitten suuria voittajia tässä. Kiitos. Ja vielen dank, Kiitoksia paljon esittelijä. Turkit totesivat, että tai nyt vaikutti siltä, että tulkkaus ei tullut kaikille kielille. Toivoisin, toivoisin, että kaikki kollegat voisivat ymmärtää mitä täällä puhutaan. Tom van den Kantelaare, kansanpuolen nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittele hänen rakentavasta asentoitumisestaan koko tähän asiaan. Belgialainen konneyhteys tässä ei ole mitään uusi asia. Tämä asiakirja on hyvän pohjan jatkotyölle. Tämä on mielenkiintoista myöskin, kun otetaan huomioon keskustelu erityisvaliokunnassa, jossa tarkastellaan aggressiivista verosuunnittelua ja veron kiertoa. Olen aikonut jättää joitakin tarkistuksia, joissa haluaisin esit- kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan, ja nämä esittäisin kysymyksenomaisesti esittelijälle. Maakohtainen raportointi on siis tärkeää, jotta voidaan tehdä ero monikansallisten yritysten ja pk-yritysten välillä. Ja, ja myöskin varmistaa, samalla voidaan varmistaa, että kaikki vastaavat velvoitteistaan. Ja sitten komission pitäisi tehdä vaikutusarvio tämän maakohtaisen raportoinnin laajentamisen osalta. Ja toinen seikka on hienoa, että verotarkastajat ilman rajoja on ilmoittanut aloitteestaan, kuinka tämä tästä aloitteesta on ilmoitettu Euroopan tasolla, mutta miten tätä aloitetta voitaisiin vielä vahvistaa ja parantaa ja kuinka voitaisiin varmistaa jäsenvaltiot ja Eurooppakin sitoutuisi tähän voimakkaammin. Sitten käytännön säännöt näitä kyseessä olevia maita varten ja kuinka tarkkoja näiden käytäntösääntöjen pitäisi olla. Tämä olisi erittäin tärkeä tämän esityksen yhteydessä. Ja kolmanneksi pitäisi kiinnittää huomiota erittäin tärkeän työhön, mitä OECD tekee. Kiitän esittelijälle ja nyt jään ilomielen odottamaan yhteistyötä jatkossa vielä. Vielen dank. Äh. Kiitoksia paljon. ESR nimessä Beatrice, Beatrice Fansdorf. Ja vielen dank. Kiitoksia. Ja minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Minäkin olen laatinut pari tarkistusta ja painottaisin sitä, että kehitysmaissa tarvitaan kehitystä ja kasvu ja vauraus täytyy taata. Siellä pitää olla omaisuuslainsäädäntöä ja korruptiosta vapaata taloutta. Ja meidän täytyy tukea paikallista taloutta ja meidän on myöskin todettava, että korkeat verot Tavoitteena tietysti on, että valtio toimii hyvin, mutta talous ei välttämättä tästä kestä. Pitäisi olla alhaisia veroja esimerkiksi paikallisille yrityksille ja pitäisi sitten tasapainottaa infrastruktuurien puutetta. Sitähän esiintyy hyvin paljon kehitysmaissa ja tässä on kilpailuetuja kansainvälisille, mutta myöskin paikallisille yrittäjille on hyviä investointimahdollisuuksia näissä. Eli, eli voisimme tehdä nyt hyvin tärkeän tarkistuksen tästä asiasta, eli vähemmän veroja. Ne johtavat suurempaan kasvuun kuin monimutkainen verojärjestelmä. No. Kiitoksia. Liberan nimissä puhuu Peter Jacek. Olkaa hyvä. Well, thank you, Chairman. Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä tai lausunnon laatijaa ja olen yhtä mieltä hänen kanssaan siinä, että pitäisi johtaa esimerkin kautta ja edistää kansainvälisesti avoimuutta. Muutama huomio. OECDn BEPSin tarkoitus on ottaa käyttöön toimia joiden myötä informaatiota vaihdettaisiin spontaanisti. Se on kuitenkin vähemmän kunnianhimoista kuin komission ehdotus. EU tulisi siis pitää kiinni omasta mallistaan. Ja kyllähän meidän pitäisi myös pohtia sitä kehitystä, jota on tapahtunut vuonna 2014 ja viedä eteenpäin muitakin aloitteita. Yksihän on rahanpesudirektiivi, meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta uutta, uusia rahanpesusääntöjä voidaan todellakin toteuttaa. Esimerkiksi omistajuuteen liittyvää tietoa tulisi vaihtaa automaattisesti OECDn globaalit standardit ja automaattinen tiedonvaihto ovat tietenkin tärkeitä ja on tärkeää, että EU on sama, tasaisella pelikentällä, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa, ja BEPS-jäsentenkin täytyy ymmärtää se, että kehitysmaat tarvitsevat enemmän aikaa, jotta ne saavat mahdollisuudet lähettää tietoa, jotta niillä on kapasiteettia vaihtaa tietoa. No komissio tulee tietysti arvioimaan avoimuusaloitteet ja maakohtaisen raportoinnin ajatusta. On tärkeää, että kaikki tieto on julkista, koska avoimuus on paras keino estää veronkiertoa ja verovilppiä. Tämä lausuntoluonnos on erinomainen pohja tulevalle työlle ja odottelenkin jatkokeskusteluita. Kiitos. Kiitoksia. Kuoryhmän nimessä Miguel Viegas, olkaa hyvä. Obrigado. Kiitoksia. Tämän mietinnön osalta no, meidän kannaltamme ensimmäinen kysymys on kriittinen suhteemme, kun ajatellaan talousjärjestelmään, jossa on mahdollista viedä pääomia pois Euroopasta – lailliset käytänteet ovat kriittisiä ja tämä on järjestelmä, joka johtaa siihen tilanteeseen, että yritykset, jotka saavat etuja monista maista, he kiertävät lainsäädäntöä. Tämä on tärkeä kysymys ja tietysti se on sitten tämän kysymyksen ytimessä. Meillä on paljon epäilyksiä tästä aiheesta, vaikka tässä nyt onkin hyviä aikomuksia meillä on epäilyksiä sen suhteen, että tällä voidaan ongelmat ratkaista, koska kyse on epätasa-arvosta, epäoikeudenmukaisuudesta. Ensimmäiset viktim, uhrit, mutta eivät ainoat uhrit tässä tilanteessa, ovat juuri kehitysmaat. Ne tarvitsevat investointeja. Ja sinne on luotava olosuhteet, jotta ne voivat ottaa vastaan investointeja – ja ne joutuvat luopumaan omista resursseistaan, jotka olisivat tärkeitä. Kyse on aloista, jotka voisivat johtaa hyvinvointiin kansalaisten tasolla. Mm, ja tämä kuitenkin johtaa nyt tilanteeseen, jossa mikään ei etene. Meidän täytyy miettiä tällä alueella tehtävien toimien järkevyyttä verotuksen kannalta. Meillähän on siirtomaa menneisyyttä ja meidän täytyy auttaa kehitysmaita. Ja meidän täytyy olla avoimempia näissä kysymyksissä. Meidän pitää julkisesti esittää kaikki nämä tiedot, koska se on ainoa asia, joka meillä on enää käytössämme. Ja tämä nyt liittyy tähän kysymykseen, tämä liittyy myöskin tähän lasanjen hevosenlihaskandaaliin. Ja täytyy muistaa, että kansalaiset ovat nyt suuttuneita ja meidän täytyy poistaa tietyt järjestelmät ja käytänteet käytöstä. Ja on tärkeää, että kolmannen maan, kolmannen maailman maat ovat mukana, kun lakeja säädetään nimenomaan OECDssä. Siellähän niiden rooli on vain konsultoiva. Ne eivät ole mukana päätöksenteossa, koska halutaan estää nämä kysymykset. Meidän täytyy ottaa huomioon näiden maiden erityispiirteet ja meillä täytyy olla erityinen lähestymistapa näiden maiden taloustoimintaan. Ja jotta pääsisimme eroon näistä järjestelmistä, jotka, joita monikansalliset yritykset käyttävät välttääkseen veroja. Kaikki tämä liittyy myöskin tietynlaiseen ajatukseen, joka on tullut esiin tietyissä puheenvuoroissa. Ja me nyt emme kannata verotuksen harmonisointia. Kaikissa maissa pitää olla oma verotusjärjestelmä. Ehkä joku maa edes ei halua kantaa veroja, ja sen pitäisi olla mahdollista. Meidän täytyy luoda puitteet joissa yritysten on pakko maksaa verot siinä maassa, jossa tulot tuotetaan. Tämä on kulmakivi, joka meidän täytyy muistaa tässä keskustelussa. Kiitoksia. Eva Jolie sitten vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä tästä ehdotuksesta tai lausuntoluonnoksesta. Tämä on hyvä tietää, vaikka monet seikat rajoittivatkin työtä. Niin toivottavasti tämä työ mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentti voi vahvistaa sen kannan, jonka se on jo aiemmin hyväksynyt ainakin kahteen kertaan vuonna 2011 helmikuussa mietinnössä, jossa minä olin esittelijänä. Kyse oli kehityksestä ja raho- verotuksesta. Ja sitten meillä oli Kleva Kekusin erinomainen mietintö, joka koski veronkiertoa, verovilppiä ja veroparatiiseja. Muutama, muutamat seikat ansaitsevat vielä täsmennystä. Ensinnäkin kohtaan yksi liittyen. Mielestäni on eri, mm, erittäin tärkeää, että veropohja, konsolidoitua veropohjaa viedään eteenpäin. On erittäin tärkeää, että avoimuutta lisätään. Niin ikään on tärkeää, että yrityksille asetetaan minimiverotaso. Ja kohtaan neljä liittyen ja veroparatiisien määritelmään liittyen – tarvitaan kansainvälinen kunnianhimoinen määritelmä. Ensimmäinen etappi on se, että laaditaan eurooppalainen veroparatiisien mustalista. Se on toistuva Euroopan parlamentin vaatimus ollut, ja komissio ei ole kuitenkaan vielä ottanut sitä kuuleviin korviinsa. Kohta seitsemän mielestäni on erittäin tärkeää peräänkuuluttaa sitä, että että kehitysmaat otetaan mukaan uusien standardien määrittelyyn. Tämän ei pidä olla kaikkein rikkaimpien valtioiden etuoikeus. Ja kohta 11, joka liittyy sääntöihin. Minä minun kokemukseni ja monen muunkin on Tämä kokemukseni mukaan perusteella olen aika skeptinen tämän ehdotuksen suhteen. Meidän tulisi myös vedota jäsenvaltioihin, jotta ne mahdollisimman nopeasti trans, transponoisivat uuden rahanpesudirektiivin. Ja on erittäin tärkeää, että erilaisten rahoitusyhdistysten edunsaajat tulevat kaikkien tietoon. Ja vielä vetoaisin komission, jotta komissio kiertää kieltäisi ähm, niin sanotut nukkuvat yritykset, joiden avulla veroja kierretään rajat ylittävästi. Kiitoksia. Tän hetkellä muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Komissio halusi vain kuunnella, ei halunnut sanoa mitään, joten annan vielä esittele puheenvuoron lopuksi. Herra Bajé, olkaa hyvä. Merci, président. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ehdotuksista. Kuten Joli sanoi, uskon, että saamme aikaan hyvän sopimuksen, jota valtaosa parlamentista tukee, mutta monet asiat tässä nyt tulivat puheenvuoroissa esille. Ja meidän on täytynyt poistaa tiettyjä asioita rajoitusten vuoksi. Eli meillä on tässä hyvä pohja jatkotyölle ja voimme täydentää tätä sitten tarkistuksilla. Ja varmasti valtaosa meistä voi niitä tukea. Ja se on nyt kaikkein tärkeintä, ja tämä nyt on ainakin minun toiveeni tämän lausunnon osalta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt vain todetaan kollegoille, että tarkastusten jättöaika on 14. huhtikuuta kello 12 viimeistään. Keskustelemisesta uudestaan 6. toukokuuta ja äänestys on määrä toimittaa talousasioiden valiokunnassa 7. toukokuuta. Ja sitten kehitys valiokunnalle. Tämä toimitetaan ensimmäinen kesäkuuta, tai pikemmin kehitysvaliokunta tulee tästä lausunnosta äänestämään ensimmäinen kesäkuuta, mikäli vastalauseita ei ole, näin toimimme. Sitten esitystään kohta kahdeksan muut asiat, joilla ei ole mitään pyyntöjä tässä kohtaa. Kohta yhdeksän totean, että seuraava kokouksemme on 14. huhtikuuta kello yhdeksästä eteenpäin ja sitten vielä iltapäivällä kello 15 eteenpäin. Kiitoksia paljon kaikille osallistuneille. Oikein mukavaa ja rauhallista pääsiäislomaa. Kokous päättyy tähän.